Dear colleague, please. Uh, Hyvä kollega. Begin our section. Meidän täytyy aloittaa äänestysjaksomme. Pyytäisin, että... Nell'apposita fessura la vostra carta. Ottakaa esille äänestyskorttinnekin ja pankaa omalle paikalleen se. Katsotaan, toimiiko myös. Tästä se katsotaan heti ensi kättelyssä. No niin, jos saisin teidän huomionne, niin voisimme toimittaa äänestyksen otsikkona mietintöluonnos, joka sisältää Euroopan parlamentin uusositukset neuvostolle ja komissiolle sekä Euroopan hallinnolla EUn ja Moldovan välisen assosiaatiosopimuksen neuvotteluissa. Tässä esittelijänä on Sir Watson. Hän on läsnä, mikä kunnia, että Ritari Graham on paikalla. Mikä kunnia, että olette paikalla. Me haluaisimme myös niin, noin kollegojen kesken. Nyt toimitamme äänestyksen. Ensinnäkin tarkistus 26, äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 27, suullinen tarkistus puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 28, 28, 27, sitten mennäänkin 30. 30 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 31 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 33 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Haluatte tarkistuttaa 33 Koneäänestyksen äänestys alkaa. Selvä. Äänestys päättyy. 34 puolesta, 15 vastaan hyväksytty, 34 puolesta. Voti contrari, Vastaan tyhjää. No, vaikuttaa hyväksytyltä, mutta Tarkistetaan vielä kone äänestyksenä. Olkaa hyvä. 34 äänestys alkaa. No, katsotaanpa. Beh, manca ancora uno. Vielä yksi puuttuu, mutta äänestys päättyy nyt kuitenkin jo. No niin, 52, 52. Nyt suljemme äänestyksen hyväksytty 28-24. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 44. 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Meidän täytyy vielä äänestää tarkistuksesta 37. Se unohtui. Äänet puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 45 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 46 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 47, 46 tarkistetaan koneäänestyksenä. Äänestys päättyy. 28, 26 hyväksytty, 47, 47 ei, 49, 49 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. Kompromissi 2 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 52 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty tarkistus 58 puolesta vastaan tyhjää hylätty kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 62 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 68 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 69 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 72 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 73 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 74 puolesta, 78 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 79 puolesta vastaan tyhjää. Enpä tiedä. 79 äänestys alkaa koneäänestyksenä. Tarkistamme siis tuloksen. Äänestys päättyy. 32, 29 hyväksytty. Kansanpuolesta yksi liikaa. Ripetiamo il voto. Toistamme äänestyksen. Me toistamme nyt äänestyksen 79. Siis kun äänestyksenä. No niin, eiköhän. Nyt suljemme äänestyksen nyt siis hyväksytty 32, 27, 80 peruttu 81 puolesta vastaan tyhjää hylätty 82 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 83 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 84 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 85 raukia 86 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 87 puolesta vastaan, tyhjää, no, hyväksytyltä näyttäisi. Ne ette ole samaa mieltä. Me tarkistamme tämän numero 87 äänestys. Meillä on kyllä aikaa, äänestys alkaa 87. 87 siis. Äänestys päättyy. 30, 21.39 hylätty. Ja 89 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 90 raukea 91 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 9, siis 15 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19, 18, no hän se hyväksyttiin, no miten vain. 18 tarkistetaan, äänestys alkaa. Chiusa la votazione. Äänestys päättyy. 32-28, no ei kovin suurta eroa, mutta hyväksytty. 19 puolesta vastaan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 tyhjää hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yksitoista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksitoista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää sanoisin, että hyväksytty. Niin 13 aluetta tarkistuttaa, selvä äänestys alkaa. 13. Äänestys päättyy. 31, 26 hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten esittäisin, että äänestämme yhtenä ryhmänä. Ai ei. Ai sanovat, ai, minä ymmärsin väärin. Yhtenä ryhmänä siis ykkösestä kuutoseen äänet puolesta vastaan. <laughs> Kaikki hyväksyttä. Seitsemän poistettu ja sitten loppuäänestys, äänestys alkaa luette ajatuksia jo, onpa rikosta. No ei se niin vaikea ole tosin. Sitten äänestys päättyy. No, ei turhan ritari ole. 51 onnittelut ystävällemme Graama. Ja unohtako ottaa korttejanne, ettei unohdu tänne. Ja sitten välittömästi. Procediamo con il seguito del... Sitten välittömästi menemme seuraavaan kohtaan. Siinä me käymme keskustelua etuuskohteluun oikeuttavia Pan-Eurooppa välimeri alkuperäsääntöjä koskeva alueellisesta yleissopimuksesta. Jos olisi edes kuulokkeet, niin kuulisivat. Vincent Pejonkin on paikalla. Hän on tässä valmistelijana neuvoston päätökseksi, alueelliseksi sopimukseksi, kuten tiedätte. Hyvät kollegat, jos teidän on lähdettävä, niin olkaa, menkää hiljaa. Sanoisin, että tässä on Intan toimivaltaan kuuluva kysymys ja me laadimme ainoastaan lausunnon. Meillä on aikataulukin Aikataulu on kuitenkin muutettu hyväksymistä varten niin tässä oikeudesta yksiköltäkin on pyydetty lausunto. Eli tässä alkuperäistä suunnitelmaa muutetaan kuitenkin. Me jatkamme keskustelua jo tänään, mutta emme vielä tiedä puolestaan milloin meillä on määräkä tarkistuksen jättämiselle itse mietintöön. Puheenvuoro saa nyt Pejo. Toivottavasti ja kollegatkin vielä haluavat kuunnella häntä tarkkaavaisemmin, niin hän tässä nyt minä vaatimattomasti esittelin, mutta voitte jatkaa kollega Pejon. Merci, monsieur. Euh. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin kuin sanottekin, niin meidän pitää antaa siis lausuntomme tosiaan tällaisesta mm, alkuperäetuussopimuksesta. Se voisi olla pan-Eurooppa välimerisopimus ja se on tekninen aihe, mutta toisaalta kuitenkin niin sillä on aikamoisia vaikutuksia etelän maille. Tämä yleissopimus koskee siis alkuperäsääntöjä ja niiden kumulaatiota, alkuperäsääntöjä, eli sellaisia sääntöjä, joiden pohjalta voidaan määritellä tuotteen alkuperä. Ja sitten taas alkuperän kumuloiminen, niin on tällainen preferenssin kumuloiminen, koska näin voidaan sitten määrittää nämä kaupan etuudet ainakin kolmenman osalta. Tämän yleissopimuksen säännöt tulevat koskemaan kaiken kaikkiaan Pan-Eurooppaa ja Välimertä. Haluan tämän erityisesti korostaa, koska se on niin tärkeää tässä että Kyseessä on EU, Barcelonan prosessin osallistujat, sitten vapakauppavaltiot, eli Islanti, Norja, Sveitsi ja Liechtenstein, Färsaaret ja sitten uutena myöskin vakautus- ja assosiaatioprosessin osallistujat, eli nämä Länsi-Balkanin maat. Tämän yleisopimuksen tavoite, tämähän on aika huonosti tunnettu asia, niin on järkiperäistää, koska tällä hetkellä meillä on yli sata tekstiä kahden maan välillä alkuperäsäännöistä. Ja tosiaan tarkoitus olisi korvata yhdellä ainoalla tekstillä nämä sata kahden välistä sopimusta. Ja näin sitten tietysti pystytään myöskin tarkistamaan ja uuden mahdollisimman yksinkertaisella tavalla tätä tekstiä. Ja tämän tekstin myötä pystytään myös parantamaan uusien alueen kumppanien osallistumista eli Ukrainan ja myös jonain päivänä Libyan kanssa. Ja Länsi-Balkanin maat olisi myöskin tarkoitus yhdentää tähän järjestelmään sellainen kuin se on ollut olemassa. Tällä hetkellä niillä on ollut aivan erilaiset sopimukset Euroopan unionin kanssa kauppatuksista. Ja kolmas tavoite on se, että yksinkertaistetaan ja helpotetaan jäsenten välistä kauppaa. Kun otetaan huomioon, että tietyt etelän maat miten ne ovat päässeet käsiksi näihin kauppaetuksiin, niin tämä järjestelmä on ollut hyvin monimutkainen ja sen takia siitä loppujen lopuksi sitä on käytetty hyvin vähän hyväksi, eikä ole käytetty tosiaan näitä tullivapauksia hyväksi. Ja tarkoitus on siis että hyväksyisimme kannan, joka on varsin myönteinen tähän tekstiin nähden, koska tietysti kaikki nämä tavoitteet sinänsä ovat ylistettäviä koska siinä yritetään parantaa tuon euro-välimerialueen taloudesta lähentymistä. Sehän on tietysti koko meidän välimeren politiikamme yleistavoite. Ja sitä paitsi tätä yleissopimusta toivomat myös kumppanit etelässä ja kaakossa ovat toivoneet jo pitkän aikaa ja nyt Arabian vallankumouksen myötä, niin tämä oli siis vahva tuki myöskin noille maille. Eli sen takia tietysti toivomme, että ulkoasian valiokunta ja kansainvälisen kaupan valiokunta nopeasti hyväksyvät tämän tekstin. Nythän tilanne on siinä mielessä aika erikoinen, että tämän yleissopimuksen hyväksymisen myötä, niin vaikka se onkin tietysti sinänsä hyvin myönteinen, niin se ei välttämättä tuo vielä toivomaamme muutosta, vaan täytyisi mennä pidemmällekin. Tämä yleissopimushan tulisi sitten voimaan, jos tietyt ehdot ja esteet ehdot täyttyvät ja tietyt esteet voidaan poistaa. Eli etelän maiden pitäisi myös sitten poistaa kaupan esteet keskenään. Ja sitten etelä-etelä-sopimukset, niin tiedättekin varmasti mitä vaikeuksia siellä on esimerkiksi Magrebin maiden välillä. Ja tämä yleissopimushan perustuu allekirjoittaja sopimusosapuolten väliseen luottamukseen. Eli siihen, että ne sitten olemassa olevia sääntöjä noudattavat. Ja kun olemme lukeneet muutamia asiakirjoja, joita on saatu parlamentin yksiköiltä ja sitten myöskin kansalaisjärjestöiltä, jotka ovat olleet meihin yhteydessä monen otteeseen, niin olemme tehneet yhteistyötä myös tullitarkastajien kanssa ja olemme havainneet, että ollaan aika huolestuneita siitä, miten on ratkaistu kysymys tiettyjen tuotteiden maahantuonnista Israelin, Israelista ja Palestiinasta. Ja tietenkään nyt ei ole tarkoitus ratkaista mitään poliittisesti hyvin hankalia kysymyksiä. Emme me voi käynnistää tällaista vaikeaa keskustelua, mutta Olemme kuitenkin pyytäneet komissiolta tutkimusta tai kartoitusta, objektiivista selvitystä siitä, että mikä on todellinen tilanne, koska sillä on kuitenkin merkitystä sille, että missä olosuhteissa tämä yleissopimus tullaan hyväksymään. Sitten lopuksi vielä. Tämän sopimuksen hyväksyminen voi olla hyvin hyödyllistä mutta sitten täytyisi myöskin Pan-Euroopan välimeren sääntöjä tulla uudistamaan, koska monet näistä säännöistä ovat peräisin vuodelta 70, 1970, eli tämä modernisointi sitten hyvin täydentäisi tätä muutakin kauppapolitiikkaamme Välimeren maiden kanssa. Ja tämä uusi poliittinen konteksti on tietysti sellainen, että tämä työ tulisi tehdä entistäkin kiireellisemmin. Ja jos äh, nyt sitten otamme kantaa tähän aiheeseen, niin meidän pitäisi antaa siis tällainen lausunto ja myös äh, piakkoin Euroopan välimeren että Kauppapolitiikan tulisi olla paljon kunnianhimoisempaa kuin mitä edes tällä yleisopimuksella saadaan aikaiseksi siten, että helpotetaan ja parannetaan kauppasuhteitamme etelämaiden kanssa. Kiitoksia. Grazie. Kiitoksia edustaja Pejo. Edustaja Andri Kiene. Thank you, Mr. President. Kiitos puheenjohtaja EPP puolesta. Minua niin olen tämän asiassa, tässä asiassa varjoesittelijänä. Minun mielestäni ajatus saada yksi yleissopimus, joka yhdistäisi kaikki nämä sopimukset alkuperäsäännöistä, joita nyt käytetään Välimeren alueella, on hyvin tervetullut esitys. Nyt meillä on 60 erilaista sopimusta ja tämä luo paljon teknisiä ja hallinnollisia pulmia tullihallinnolle ja myös viejille, jotka hukkuvat näiden sääntöjen viidakkoon, joita tällä hetkellä on koko lailla. Yleissopimus, niin kuin on mainittu, integroi kaikki pöytäkirjat alkuperäsäännöistä, jotka ovat voimassa kaikkien kyseisten kumppaneiden osalta. Näin ollen loppuviimeksi tulee olemaan yksi järjestelmä alkuperäsäännöistä ja tätä aluetta silmällä pitäen ja jotta voitaisiin voittaa järjestelmän esteet, Euroopan unioni yrittää luoda yhden juridisen välineen e, tavallaan alueellisen yleissopimuksen muodossa, joka koskee etuusjärjestelmiä alkuperäsäännöistä osana vapaakauppasopimuksia. Olen vakuuttunut siitä, että meidän pitäisi edetä, edetä tähän suuntaan Euron välimeren alueella, erityisesti ottaen huomioon historialliset muutokset, joita on tapahtumassa tälläkin hetkellä tuolla alueella. Tärkeä väline tuollaisen integraation on varmastikin se, että luodaan syvempi ja strukturoitu alue tuolla alueella, vapakauppa-alue, joka olisi tämän prosessin viimeinen lop- varsinainen tavoite – että tällainen kaupan integraatio ei voi tapahtua ilman alkuperäisääntöjen yhtenäistä järjestelmää. Tietäneet, että Euromed kauppaministerit ovat jo painot, tukeneet tätä yleissopimusta vuonna 2009 syyskuussa Brysselissä ja nyt Euroopan parlamentti antaa oman suostumuksensa sille niin ikään. Mainitsisin yhden asian, joka tuli esille keskusteluissa tästä samasta aiheesta Intavaliokunnassa eilen meille kerrottiin kollegojen toimista, joka on täälläkin sosiaalisten ryhmästä, nimittäin Ruma Arielina Kopa, joka puhui esittelijän puolesta tässä asiassa kansainvälisen kaupan valiokunnassa ja Lupaio puolesta nimittäin, että meidän kollegamme ovat jo olleet yhteydessä Euroopan parlamentin oikeudellisen yksikköön saadakseen juridisen arvion tästä, no, näistä tuotteista, jotka ovat peräisin Israelin siirtokuntista länsirannalla. Totta kai meidän oikeutemme on ollut yhteydessä oikeudelliseen yksikköön, mutta kun eilen otimme, olimme, otimme asian esille, niin saimme vahvistuksen komission edustajalta, että, että EUlla on jo sopimus Israelin kanssa, joka suoraan koskettelee tätä asiaa. Tämä sopimus allekirjoitettiin Euroopan unionin ja Israelin välillä vuonna 2004 ja selkeästi tämä toteaa, että tulliasiakirjat, jotka on tehty Israelissa, Siinä mainitaan se alue ja kaupunki, mistä tämä tuotanto on tapahtunut, ja tuotteet tällaisilta alueilta, jotka tulevat Israelin hallintoalueelta vuodesta 1967 lähtien, eivät saa etuuskohtelua. Siitä lähtien Euroopan tulliviranomaiset ovat tarkistaneet nämä koodit ja tällä tavalla tuotteet jotka ovat peräisin tuolta asia, asuilta, niin niitä kohdellaan asianmukaisella tavalla. Minä todellakin toivon, että oikeudellisen yksikön arvio ei tule kestämään liian kauan eikä luo esteitä tämän yleissopimuksen hyväksymiselle parlamentissa käytännön tulos tämän yleissopimuksen soveltamisesta tulee olemaan vahva lisäpotsku ja dynamiikka kaupalle ja äh, kaupalle näiden alueiden kesken. Tämä koskee myös poliittisia suhteita. Ja lopuksi minä kannatan tätä sopimusta, eh, koska yleissopimuksen hyväksyminen tulee olemaan oleellinen askel luotaessa mahdollisen, mahdollinen vapaakauppa-alueelle, äh, Välimeren alueelle. Kiitoksia. Grazie onorevole Andre. Kiitoksia edustaja Andrekin. Edustaja Kopp. Koppa. Kiitos puheenjohtaja. Kuten valmistelija totesi aivan oikein, tämä eurooppalainen yleissopimus alkuperäissäännöistä pyrkii korvaamaan useita pöytäkirjoja, joita tässä sovelletaan – Näitä tämä olisi joustavampi ja selkeämpi säädös. Se on tärkeää. Nimittäin aina kun täytyy jotain pöytäkirjaa rukata kahden osapuolen kesken, niin sillä on vaikutuksia ikään kuin domino vaikutuksen lailla muihin sopimuksiin, kuten valmistelija jo totestikin aivan oikein. Moni maa on nyt siirtymävaiheessa, siellä ollaan tekemässä monia uudistuksia myös sellaisia maita on tässä mukana, jotka ovat yleissopimusten parissa. Siihen, mitä Rova Andrikine totesi, niin sanoisin, että tässä meillä olisi loistava tilaisuus tähdentää sitä, että on erittäin tärkeää, että meillä on selkeitä alkuperäsääntöjä tuotteita varten, ettei synny sekaannusta määräyksissä. Euroopan kansalaisilla on oikeus tietää yksityiskohtaisesti, mikä on tuotteen alkuperä. Entäpä sitten mitä tulee Israelin siirtokuntiin mietityllä alueella, niin sehän on äärimmäisen tärkeä kysymys, koska palestinalaisalueella meillä on ollut tilaisuus tästä keskustella intavaliokunnassa. Jos ajatellaan näitä siirtomaita, niin ne ovat ongelmalliset. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole. Eli Ehkäpä valmistelija haluaa jotain kommentoida. Hän saa kyllä tilaisuuden. Jos ei, niin voidaan vain todeta, että keskustelu on tässä. No edustaja Pejoon, ei kun sananen vain sen verran, että kyllä te varmasti juo. Tämä täytyy ottaa vakavasti, koska me olemme selvitystäkin pyytäneet, eikä tämä tulisi selväksi kaikille kun on kyse näistä tuotteista, jotka ovat peräisin siirtokunnista. Se on mutkikas kysymys. Ja meillä on aika selkeä oikeudellinen käsitys tästä, mutta se on niin monimutkainen, että tullit eivät pysty oikein tätä selvittämään ja yksilöimään, lajittelemaan. Mielestäni ei ole oikeastaan Euroopan parlamentin edun mukaista kun ajatellaan myös, miten laajasta hankkeesta on kyse, kun tässä yksinkertaistetaan, että ruvetaan tässä estämään asioita, mutta haluamme vain asioita viedä eteenpäin. Ei tämä ole kuitenkaan mikään ongelma, jonka saa lakaista maton alle. Sitä täytyy käsitellä ottaen huomioon koko kokonaisuus. Ei tietenkään ruveta estelemään käsittelyä. Minä kuuntelin näillä puheenvuoroja. Minun mielestäni meidän täytyy antaa myönteinen näkemys – koska meilläkin on oma sanamme sanottavanamme. Bene. Hyvä. Kiitos. Tässä vaiheessa, kun kerrankin me selviydymme huomattavasti aikaisemmin kun oli määrätty, joudumme keskeyttämään kokouksen kulun ja jatkamme kello 16.15 Silloin kuulemme Mahmoud Jibrilia. Hän edustaa Libyan siirtomaiden kansallisen neuvoston johtokuntaa. Noin kolme varttia odottelemme.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 tak Bene, cari colleghi. No niin, hyvät rakkaat kollegat. Eiköhän ole hyvä, ettemme anna vieraamme odottaa sen enempää. Hän on itse ollut hyvin täsmällisesti paikalla. Tämä on meidän esityksemme viimeinen kohta. Meillä on nyt ilo tavata tohtori Mahmoud Jibril. Hän on Libyan tilanteen siirtymävaiheen kansallisen neuvoston johtokunnan puheenjohtaja. Tämä keskustelu järjestetään yhdessä suhteista Maghreb-maihin vasta valtuuskunnan kanssa. Herra Jibril, on todellakin suuri ilo keskustella teidän kanssanne tänään nykytilanteesta Libyassa. Totta kai te saatte esittää ajatukselle täysin vapaasti asianmukaisella tavalla, mikä teistä vaikuttaa sopivimmalta tavalta. Mutta me olisimme erityisen kiinnostuneita tietämään viimeaikaisimmista tapahtumista. Te olitte itse hiljattain Kiinassa. Mitäs voitte kertoa vierailustanne sinne? Joka tapauksessa haluamme ajankohtaisia tietoja. Ne kiinnostavat meitä. Sen lisäksi me haluaisimme tietää, mitä siirtymävaiheen kansallinen neuvosto on tehnyt, minkälaisia odotuksia puolestaan on kansainvälisellä yhteisöllä juuri ennen tämän Libyöryhmän tapaamista. Sehän tapaa Istanbulissa ensi perjantaina. Kiitos tästä, että olette tullut. Ja pitemmittä puhuitte, annan puheenvuoron teille. Olkaa hyvä. Uh, thank you very much, Mr. Chairman. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. On ilo ja kunnia olla täällä nyt iltapäivällä kertomassa teille eh, jotain ajatuksia. Eh, noin neljä kuukautta sitten kävin täällä ensimmäistä kertaa Euroopan parlamentissa ja vetosin Euroopan parlamenttiin ja pyysin apua niin että voidaan säästää kansalaisten elämiä, henkiä elämiä Libyassa. Ja nyt sanoisin, että tilanne on edelleen päällä. Edelleenkin tapetaan ihmisiä. Sama jatkuu kuin mikä alkoi viisi kuukautta sitten ja vasta rinta ja he, omien henkimme puolustaminen ja sitten kansainvälinen yhteisö yrittää suojella kansalaisia Libyassa ja Libyan äh, hallitus edelleenkin sulkee korvansa kaikilta viisailta sanoilta ja vuodattaa verta. Ja se, että jos halutaan löytää jokin rauhanomainen ratkaisu tähän äh, tälle verenvuodatukselle, Kansainvälinen yhteisö on koonnut resursseja ja se voi puhua yhdellä äänellä ja vastustaa tätä epäoikeudenmukaista toimintaa vastaan, johon nykyhallitus on syyllistynyt. Ja jos ajatellaan, että minkälaista sotilaskoneistoa on käytetty näitä rannomaisia taistelijoita vastaan. Ja enemmän kohesiota ja tukea kaikilta niiltä eri puolilta maailmaa, jotka tukevat rauhaa ja demokratiaa. Tänä päivänä vallankumous on tienhaarassa ja rauhaa ja demokratiaa rakastavat. Heidän tulisi eh, nousta ylös ja pyytää eh, tukea. Eh, silloin Libyan vallankumous voi voittaa. Kun Libyan vallankumous voittaa, niin silloin ei pelkästään palvella libyalaisten etuja, vaan autetaan myös sitä, että vallankumous myös voittaa Tunisiassa ja Egyptissä. Ei pelkästään se vain mielestäni tämä voisi edistää kaiken kaikkiaan demokratiaa lähi ja koko maailmassa. Jos Libyan vallankumous kuitenkin valitettavasti epäonnistuisi eikä pääsisi tavoitteisiinsa ja voisi luoda demokraattista yhteiskuntaa, joka perustuu oikeusvaltioon ja perustuslailliseen demokraattisen osallistumiseen ja tasapuolisiin oikeuksiin kaikille, sukupuolten tasa-arvolle ja osallistumiselle politiikkaan ja hallitu, hallintoon, niin jos tämä vallankumous epäonnistuisi, niin silloin mielestäni kestää vuosikymmeniä ennen kuin uudet demokratin äänet eh, saisivat äänsä kuuluviin. Ja sen takia sanoisin, että se mikä nyt on tässä on kyseessä ei ole pelkästään Libyan asia, vaan kyseessä on demo, koko demokratian lähi-idässä. Se on strateginen tavoite kaikille niille, joita kiinnostaa se, että eh, demokratia voittaa maailmanlaajuisesti ja että voimme levittää rauhan sanomaa koko maailmassa. Libya on varsin rikas ja vauras valtio. Siellä on monenlaisia resursseja ja myös inhimillistä pääomaa, jota on liban ulkopuolella ja Libyassa, mutta tämä maa ei ole saanut mitään mahdollisuutta valita omaa tulevaisuuttaan ja rakentaa parempaa tulevaisuutta lapsilleen Libyan ihmiset eivät ole saaneet tätä tilaisuutta rakentaa parempaa tulevaisuutta lapsilleen niin, että lapset saisivat korkeatasoista koulutusta, terveydenhoitoa ja työpaikkoja koko kansakunnalle. Ja ennen kaikkea sitä, että kaikki liberaalaiset saisivat yhtäläiset oikeudet osallistua poliittiseen prosessiin ja saada äänensä kuuluviin. Sen takia kyseessä ei ole pelkästään Libyan asia, vaan siitä on tullut koko ihmiskunnan asia ja koko maapallon asia, koska se symbolisoi kaikkia niitä periaatteita, joihin me uskomme, kun haluamme edistää demokratiaa maailmassa. Mm, tilanne Libyassa tänä päivänä, niin vaikkakin siellä on monia poliittisia ajatuksia ja koitetaan löytää ratkaisuja tähän konfliktiin, niin kuitenkin tuon ratkaisun peruslähtökohdat puuttuvat. Siis mikä tahansa ratkaisu, joka voisi onnistua ja saada hyväksyntää libyalaisten keskuudessa, sen pitäisi perustua kahteen perusasiaan. Ensinnäkin siihen, että vastataan näihin legitiimeihin odotuksiin libyalaisten keskuudessa ja sitten, että Gaddafin joukot lopettavat libyalaisten tappamisen ja niin, että päästetään humanitaarinen apu perille niin, että humanitaarinen apu pääsee auttamaan noihin tuhottuihin kaupunkeihin ja pakolaisleireille, erityisesti Tunisian rajaseuduille. Kaikki poliittiset aloitteet, jotka eivät vastaa näihin kahteen tavoitteeseen, niin eivät tule onnistumaan. Ja sen takia niin vetoan ulkoasian valiokunnan suhteisiin niin, että huomioisitte tämän hakisitte oikeata ratkaisua ja saisitte loppumaan tuon verenvuodatuksen, johon Gaddafin sotilaskoneisto syyllistyy. Niin, että voisimme antaa mahdollisuuden, että Libyan kansalaisten legitiimit odotukset voisivat toteutua. Kun puhutaan humanitaarisesta avusta, niin on hyvin ikävää, että joudun raportoimaan, että tilanne huononee kaiken aikaa. Meillä on yli 450 000 libyalaista Tunisian puolella. He ovat paineet Tripolista, sota-alueelta, myöskin Mashatan vuoristoalueelta ja elävät siis maanpaossa Tunisiassa ja heillä ei ole siellä edes perustarpeita tyydytetty, eli kattoa pään päällä, ruokaa, lääkkeitä. Heillä ei ole siis mitään. Ja kyse kuitenkin tällä maalla on 450 miljardia dollaria jäädytettynä ulkomaisilla pankkiteleillä, niin varmasti pitäisi herätä miettimään jonkinlaista Strategia Ramadanin pastokukausi on tulossa ja Ja hinnat ovat nousseet 80 prosenttia. Ihmiset eivät ole saaneet palkkojaan. Niitä ei ole maksettu. Ihmiset eivät pysty huolehtimaan perheistään. Ja jos näihin tarpeisiin ei vastata mahdollisimman pian, niin tässä ehkä on vielä uusi murhenäytelmä edessään verrattuna Gaddafin aiheuttamaan tragedian. silloin kyseessä on toinen murhenäytelmä, jota ei ole aiheuttanut Gaddafin hallitus. Ja se, että näihin taloudellisiin kysymyksiin kiinnitetään oikealla tavalla huomiota, niin Mielestäni kansainvälisen yhteisön tulisi miettiä sitä, miten voidaan säilyttää ihmishenkiä. Sen tulisi olla kaikkein tärkein prioriteetti, koska mehän käytämme miljoonia dollareita. Erilaiset kumppanit, kansainvälinen yhteisö käyttää tätä rahaa suojellakseen ihmishenkiä pommituksilta Gaddafin hallinnon pommeilta. Mutta samaan aikaan sitten ihmiset kuitenkin nääntyvät nälkään tai kuolevat, koska eivät saa kunnollista lääke, lääkehoitoa tai lääkärinhoitoa ja monissa tapauksissa, siis sadoissa tapauksissa ihmiset kuolevat kerta kaikkiaan siksi, että eivät saa oikeanlaisia lääkkeitä oikeaan aikaan. Ja sen takia uskoisin, että kun puhutaan inhimillisestä, poliittisesta ja sotilaallisesta tilanteesta, niin jos katsotaan kaikkia näitä elementtejä, niin todellakin puhutaan murhenäytelmästä, jota liberaalaiset ovat saaneet kestää jo kohta viisi kuukautta. Eli sen takia vetoaisin jälleen teihin. Teidän omaan tuntoon ja poliittisiin periaatteisiin, jotka ovat demokratian taustalla, että jatkaisitte tukeanne meille. Jatkaisitte tukea libyalaisille niin, että he voittaisivat ja saisivat tilaisuuden rakentaa maataan oikealla tavalla legitiimien odotustensa mukaisesti ja vielä kerran haluaisin kiittää teitä tilaisuudesta antaa teille lyhyt kuvaus Libyan tilanteesta jälleen. Kiitoksia. Grazie. Kiitos. Puheenjohtaja Jibril. Meillä on seitsemän puheenvuoropyyntö, ehkä tulee lisääkin vielä. Kronologisesti, ei tärkeysjärjestyksessä, mennään ryhmien mukana henkilöiden mukaan Van Orden, jos mahdollista kolme minuuttia. Uh, Chairman, thank you very much. And, uh... Puheenjohtaja, kiitoksia ja tervetuloa herra Sibril jälleen kerran. Resipril. Sibril, ensinnäkin voisitteko kertoa meille hieman enemmän tästä kansallisesta siirtymä vaiheen eh, jo neuvostosta, mikä se on kokoonpano, miten edustava se on. Voisitteko kertoa Onko teillä suhteita muihin libyalaisiin elementteihin, jotka ovat olleet maanpaossa ehkä monta vuottakin? Onko olemassa jonkinlainen yhtenäinen oppositio? Ehkäpä voisitte kertoa tästäkin hieman tiistaina saimme kuulla, että Gaddafi Gaddafin edustajat ovat olleet yhdessä tiettyihin NATO-maihin, jonka mukaan hän olisi valmis lähtemään vallasta. Minkälaisia odotuksia, te annatte, minkälaisia odotuksia teillä on näiden raporttien suhteen? Tällä hetkellä on vain kolme arvivaltioita, jotka kaavailevat Naton operaatiota. Onko enemmän, enemmänkin kuin te itse tässä neuvostossa? jotka voisivat tehdä enemmän, rohkaista muita Arabiliiton jäseniä, jotta ne olisivat avoimemmin tukemassa näitä operaatioita, joita tällä hetkellä on meneillään Libyassa. Ja mikä on teidän viestinne sellaisten maiden hallituksille kuin Saksa ja Puola, jotka ovat nato jäsenvaltioita, joilla on, jotka eivät resursseistaan huolimatta ole mukana Naton operaatioissa? ja mitä muuta voitaisiin tehdä niiden ryhmiä rohkaisemiseksi, jotka edelleenkin tukevat Gaddafia, ei niinkään hänen lähipiirissään, mutta sen ulkopuolella. Pitäisikö olla jonkinlainen varmahdustarjous näille ihmisille, joka rohkaisisi heidän irtaantumistaan Gaddafin joukoista? Mikä, miten te suhtaudutte tähän? Kiitos. Kiitoksia edustaja Norden. Todellakin säästitte jopa minuutin ajastamme. Desarnes, kolme minuuttia. Merci beaucoup, euh, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Olemme kovin iloisia siitä, että olette täällä tänään. Me kuulimme kaikki vetomuksenne että kansainvälinen yhteisö Eurooppa tukisi tätä Libyan vallankumousta. Totta kai me kaikki toivomme, että vallankumous onnistuu. Tämä on erittäin tärkeää. Demokraatit olivat missä tahansa Libyassa, Euroopassa tai maailmalla. Sikäli vedämme yhtä köyttä. Pari kysymystä. Ranska totesi diplomaattien suulla, tietenkin eilen tosiaan, että poliittinen ratkaisu on muotoutumassa, näin sanottiin ihan tarkalleen. Mitähän tästä sanotte? Mitä mieltä olette tämmöisestä poliittisen ratkaisun näkymästä? Onko jotain liikkumavara olemassa? Jos on, niin kuinka paljon? Toinen kysymykseni liittyy toiseen aiheeseen. Magrebin, Al-Qaidaan, ja on kuultu sanottavan, että Akmir olisi jotain hyötynyt siitä, että se olisi saanut Gaddafin armeilta käyttöönsä ohjuksia muun muassa ja muuta raskasta kalustoa. Tällainen ajatus olisi, että luotaisiin epävakautta tai hyödynnettäisiin epävakautta Libyassa – ja haluaisin ymmärtää, että, että tämä on aika tärkeä asia. Olisi kiva kuulla, mitä mieltä te tästä olette. Kiitos. Grazie, onorevole Desarnes. Kiitoksia, Desarnes. Brandner. Kolme minuuttia. Thank you, Mr. Chair, uh, and the Kiitos ja tervetuloa tänne. Ensimmäinen kysymykseni liittyy siihen, mitä kollegani juuri äsken sanoi eli tuli tauko, niin tiedämme, että te haluaisitte, että Gaddafi lähtee. Mutta kuinka paljon pelivaraa tässä oikeastaan on? Ja mitä te näette varsinaisena vaihtoehtona tässä, koska itse sanoitte, että talouskysymykset alkavat olla aika polttavia ja, ja sitten Ramadanin paastokausi on tulossa ja kuinka näette sitten, että voidaanko tai pitäisikö pommituksia jatkaa vai olisiko tämä erittäin haitallista tämän no-fly lentokenttäalueen kannalta? Eli miten te näette, että miltä tämä poliittinen prosessi voisi realistisesti näyttää? Ja entä sitten tulitauko, niin odotatteko, että EU olisi sitten jotenkin mukana valvomassa tätä tulitaukoa? Mm, tämä tietysti tapahtuisi YK varjelluksessa, mutta pitäisikö EU tai jonkin jäsenvaltion tai joidenkin maiden, niin kuin Ranskan ja Saksan, olla tässä mukana vaiko ei? Ja eh, minkälaisia ehtoja asettaisitte tälle? No, ehkä EU voisi auttaa. Ja sitten toinen kysymys koskee sitä, että te sanoitte, että tässä ollaan siirtymässä demokratiaan. Ja minä tiedän, että te eh, myös eh, siirtymävaiheessa nyt työstätte perustuslakia. Eli miten pitkällä olette tässä nyt neuvoston, neuvostonne toiminnassa? Eli oletteko jollakin tapaa sopineet tulevasta perustuslaista? Kiitoksia. Grazie Brandner per mm, dare... Kiitoksia. Niin, että voidaan vastata täsmällisempi kysymyksi, niin puheenjohtaja Gibris on nyt vastata ja sitten jatketaan kolmen kysymyksen sarjoissa. Olkaa hyvä. Uh, Aluksi tämä ensimmäinen kysymyssarja, joka koski neuvoston kokoonpanoa. Silloin kun vallankumous lähti liikkeelle 17. helmikuuta ensimmäisellä viikolla, tai ensimmäisen kymmenen päivän aikana, kun tämä neuvosto perustettiin, meillä oli vain kahdeksan jäsentä, kahdeksan jäsentä tässä neuvostossa. Ja sitten ihan muutamassa viikossa, parissa viikossa, saimme 31 äh, jäsentä. Nyt meillä on 49 jäsentä neuvostossa, jotka edustavat koko Libyaa äh, lukunottamatta neljää kaupunkia. Ne neljä kaupunkia ovat, he, ne kutsuttiin, mutta niiden paikallishallinto ei lähettänyt edustajiaan vielä. On tiettyjä eroja näiden paikallishallintojen tasolla siitä, kuka edustaisi heitä äh, neuvostossa muilta osin. Meillä on 49 jäsentä, jotka edustavat yhtenäisesti äh, äh, koko Libyan yhteiskuntaa tällä haavaa. Neuvosto aloitti laatimalla tiekartan, joka esiteltiin tavallaan toiselle kontaktiryhmälle – jossa me, tässä me kaapailimme demokraattista yhteiskuntaa, joka perustuu oikeusjärjestelmään, perustuslakiin, jossa kaikilla olisi samat mahdollisuudet osallistua sulkematta ketään pois, näin kun ajatellaan poliittisia voimia, poliittista kenttää. Ja me hahmottelimme tämän tiekartan tavallaan kolmella neljällä sivulla ja se saatettiin laajaa jakeluun mediassa. Ja kansainvälisen yhteisön jäsenille, jotka olivat mukana tässä kampanjassa Libyan, Libyassa ja, ja myös jopa sähköisten viestintävälineiden välityksellä. Tänään meillä on toisen, toinen asiakirja, jossa puhutaan prosessin vakauttamisesta ja sen jälkeen, kun hallinto on kaatunut. Ja siinäkin puhutaan kansallisesta sovinnosta, haapojen parantamisesta kansan keskuudessa, resurssien kohentamisesta ja oikeusjärjestelmän palauttamisesta ja oikeasta hallintorakennelmasta. Ja tämä kattava asiakirja esiteltäisiin Istanbulin kokoukselle huomisen jälkeen. Ja olisi, siitä saatetaan jää laaja jakelu myös mediassa. Meidän ystävämme on hyvä tietää maailmassa, että mihin me olemme menossa, tai ainakin mihin me aiomme tai suunnittelemme menevämme. Toinen kysymys koski Gaddafin onko Gaddafi äh, luopumaan vallasta. No, uskoisin, kun näkisin, silloin kun näin, ollaan rehellisesti sanoa, että uskon sen kun näin, näin tapahtuvan. Ja jos tämä skenaario toteutuu, me tuemme sitä sataprosenttisesta meidän neuvostossamme, koska se äh, säästäisi ihmisenkiä, ja se jouduttaisi äh, äh, sope- sovun löytämistä ja silloin meillä olisi mahdollisuus keskustella todellisiin asioihin, eli Libyan jälleenrakentamiseen. Äh, arabimaiden mukanaolo laajemmassa mitassa tässä kampanjassa. Niin kuin tiedät, tällä hetkellä kontaktiryhmässä on kuusi arabimaata tässä kontaktiryhmässä, yhteisryhmässä. Niistä kaksi ovat, on aktiivisia toimijoita tässä prosessissa suojellakseen siviili, eli Kataria emirikunnat, yhdistynyt kunnat Muistuttaisin eh, arvoisia ulkoasianvalikunnan jäseniä siitä, että tämä lentokieltoaluetta koskeva päätöslauselma eh, turvallisuusneuvostosta oli eh, siitä tehtiin päätös Arabiliiton ehdotuksesta Arabiliiton kokouksessa tehtiin päätöslausumissa, kehotettiin turvallisuusneuvostoa, YK turvallisuusneuvostoa määräämään lentokieltoalueen Libyaan. Siksi maiden mukana ollut vaihtelee maasta toiseen. Mutta lukuun ottamatta kolmea neljää maata, jotka ovat kutakuinkin poissa – kaikista aktiivista toiminnasta. Useimmat arabimaat ovat kuitenkin tukemassa Libyan kansan asiaa. Ja Puolan ja Saksan osalta luulenpa, että tämä on valtioiden suvereniteettiin kuuluva asia. En halua puuttua maiden äh, siihen, että miten äh, eri maat näkevät, millä tavalla äh, niiden on oikea, miten niiden on syytä Äh, suhtautua näihin asioihin. Olin äskettäin 10 viikkoa, 10 päivää sitten Saksassa ja Saksan ulkoministeri kysyi, äh, tai tuli esille kysymys, häntä kysyttiin, että kadutteko te se, että, että te ette tue tätä turvallisuusneuvoston päätöslausumaa. Hän sanoi, että ei, emme kadu. Se, että emme tue sitä päätöslausumaa, ei tarkoita sitä, että olisimme, olisimme puolueettomia tässä asiassa tai Libyan konfliktissa. Näin ollen kaikki maat voivat valita oman äh, oikean fooruminsa tukea Libyan kansaa niin kauan kuin ne äh, ovat Libyan kansan oikeu, oikeutettujen äh, vaatimusten takana. Ja silloin ne voivat valita oman tapansa. Ja sitten tiettyjen elementtien irtaantuminen Gaddafin rintamasta on tärkeää. Me olemme, olemme lähettäneet lausuvia näille elementeille, joilla ja olemme puhuneet uuden Libyan anteeksiannosta ja integraatiosta. Meidän todellinen painopisteemme täytyy se olla oman maamme jälleenrakennuksessa lukuun ottamatta niitä, jotka ovat, joilla on verta, joiden kädet ovat veressä ja jotka ovat olleet mukana korruptoituneissa käytänteissä tai jotka, joista tiedetään, että ne he ovat olleet äh, mukana kidutuskäytänteissä – niin näiden, äh, näitä lukuun ottamatta Libya avaa, äh, avaa sylinsä kaikille äh, näiden kansalaisten pojille ja tyttäreille, jotta he olisivat mukana Libyan jälleenrakentamisessa. No, no me, me väitämme, että me, me saamme oikeusjärjestelmän rakennettua Jotkut väittävät, että ihmiset ovat olleet osallistuneet kidutuksiin. Tämä on tietenkin tuomioistuimen päätettävissä. Me emme äh, aio olla tuomareita. Ainakin tämä on se, mitä me olemme suunnitelleet neuvoston tasolla. Sitten se lausuma, jonka Ranskan hallitus tai Ranskan ulkoministeriö on esittänyt, joiden mukaan, että poliittinen ratkaisu olisi äh, tekeillä luulen, että, tai sanoisin näin, että, että on liian paljon ajatuksia ö, ilmassa ö, yhteisryhmää silmällä pitää. Nämä ajatukset varmasti, ne täytyy pukea kokonaisvaltaisten kansainvälisten aloitteiden asuun, jolloin kansainvälinen yhteisö voisi olla yhtenäinen ja käyttää yhtä, yhtä ääntä ja sillä olisi yhteinen poliittinen perspektiivi tämän inhimillisen tragedian hoitamiseksi aikaisempia aloitteita on, on tullut Afrikasta ja Afrikan ulkopuolelta. No on, on ollut ö, ö, lyhyen aikavälin ö, aloitteita, jotka ovat keskittyneet vain tiettyyn ö, asiaan tässä kokonaisuudessa, mutta tämä ponnistelu on nyt päällä ja me toivomme, että tämä toteutuu Istanbulissa niin, että saamme yhtenäisen poliittisen aloitteen, joka edustaa kansainvälisen yhteisön linjaa. Jos tällainen aloite sitten puuttuu kahteen perustavanlaatuisiin elementtiin tässä YK turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa, eli, eh, eli välitön tulitauko ja sitten Libyan kansan oikeutettujen vaatimusten toteuttaminen, että saa, he, voivat itse, he voivat itse valita, että saavat valittua oman tahtonsa mukaisesti maansa johtajat, niin silloin Libyan kansa eh, on on valmis eh, neuvottelemaan näiden periaatteiden puitteissa. raportit Al-Qaidasta, Magrebista, al ja Magrebista on jonkin verran aseita salakuljetettu Libyan rajan yli Algerian kautta. Useimmat raportit osoittavat, että nämä, nämä aseet on salakuljetettu pois Gaddafin sotilasleireistä ja ne on salakuljetettu pois, jotta voitaisiin osoittaa oikeaksi hallinnon väitteet, että Gaddafin poissaolo merkitsisi sitä, että Al-Qaida voisi todellakin vaikuttaa Maghrebiin. Hän, hän on pyrkinyt osoittamaan väitteensä oikeaksi tällä tavalla. Niin, Länsi-Euroopan ja maailman kiinnostus saada Gaddafi pois vallasta. Tämä Tämä on pyritty estämään puhumalla al vaikutusvallasta Maghreb-alueella. Useimmat Euroopan tuota, totesivat, että tämä väite oli, oli tekaistu tarina ja kaikki olivat tietoisia siitä, että nämä ää, aseet salakuljetettiin Gaddafin voimien toimesta ja tämä mukavasti auttaisi terroristien toiminnan leviämistä. Ja tämän tarkoituksena saada kansainvälinen, äh, kansainvälinen yhteisö olemaan puuttumatta näihin Libyan asioihin. Se oli vastuutonta toimintaa. Äh, äh, tulitauko ennakkoehtona tai niin kuin me näemme tulitauon tai aselevyn tai miten sitä pitäisi sitten valvoa tai seurata. Ensinnäkin toteaisin, että aselevy tai tulitauko sanan klassisessa merkityksessä yleensä lähtee siitä, että on kahden osapuolen välinen sotatila, mutta tässä tapauksessa on kysymys vihamielisyyksistä ja tappamisesta Libyan hallinnon, Gaddafin hallinnon taholta väestöä kohtaan. Tämähän alkoi rauhanomaisesta mielenosoituksesta Bengasin ja, Bengasin ja etäisten kaupunkien kaduilla. Oli Tämä oli päätös. Gaddafin, Gaddafi, päätti, Gaddafin hallinto päätti lähteä käyttämään väkivaltaa ja tappaamaan nuoria näiden kaupunkien kaduilla. Ja se puolestaan pakotti nämä siviilit puolustautumaan mutta väkivalta ja äh, aseellinen, kamp, äh, aseellinen aseiden käyttö ei ollut meidän valin, oma valintamme. Ja edelleenkin me uskomme, että jos valinta on meidän, niin silloin me olemme valmiita heti välittömästi rauhanomaisiin mielenosoituksiin sen sijaan, että kannettaisiin aseita. Siksi sanoisinkin, että jos aseleipo tai tuliteoko tarkoittaa meille sitä, että, että, että Naton ilmaiskut keskeytettäisiin, niin tämä on YK on ja Naton jäsenvaltioiden päätettävissä, ovatko 1973 eh, eh, eh, päätösvallan ehdot toteutuneet vai ei, mutta meillä libyalaisilla ensimmäinen prioriteetti on se, että voidaan osoittaa, voidaan päästä rauhanomaisiin mielenosoituksiin. Me puolustaudumme ja me emme taistele aggressiivisista syistä. Meillä on perustellut vaatimukset ja me haluamme, että näihin vaatimuksiin, vaatimuksiin suostutaan mitä sitten tahansa se vaatiikin vaikka se, ja tämä verenvuodatus jatkuu Libyassa, kunnes meidän oikeudet vaativuuksemme vapaasta ja demokraattisesta maasta ovat toteutuneet. Siksi aselepo ja tuliteukko osa ratkaisuna, okei, okay, mutta se, se on keskeinen osa mitä tahansa ratkaisua. Mutta meillä täytyy olla oikeus ja mahdollisuus että saada ainakin perustavanlaatuista humanitaarista apua noilla alueilla, joita, joita Gaddafi hallinnoi, mutta tämä ei voi olla ratkaisu puuttumatta tämän yhtälön toiseen osapuoleen. Nimittäin sitä täytyy käynnistää välittömästi samanaikaisesti neuvotteluprosessi, joka johtaa demokraat, meidän demokraattiseen unelmaansa. Tämä on Tämä edellyttää Gaddafi ja hänen perheensä poistumista, koska meistä EU-toimijana tai EUn osallistuminen tähän tulitauon valvontaan, se voisi olla osa demotteluprosessia, mutta mitä, mitä laajempi sateenvarjo meillä on, joka edustaa kansainvälistä yhteisöä, niin sitä paremmin me pystymme hyväksymään eri osapuolet neuvottelupöytään. Jos tämä on YK on äh, sateenvarjon alla, niin silloin se olisi parempi kuin jokin muu järjestö. Euroopan unionin olisi hyvä olla vain, Euroopan unioni on parempi kuin yksi Euroopan maa tässä prosessissa. Tässäpä se taisi olla. Grazie, Kiitoksia puheenjohtaja. Edustaja Hatsi Jorgus, kolme minuuttia. Kiitos, puheenjohtaja. Ensinnäkin toivottaisin herra Gibrilin tervetulleeksi valiokuntaamme. Toteaisin, että Tur- kuuntelin tarkkaan, mitä hän totesi. Hänkin varmaan on vastaukset myös kuunnellut tarkkaan. Voi olla, että ei mitään lopullista ratkaisua noin vain löydy. Ainakin vaikuttaa siltä, että jonkinlaista yhteisymmärrystä olisi löydettävissä. Me olemme täällä. Sitä varten voidaan käydä avointa, vilpitöntä keskustelua. Siksi pari muuta ajatusta, jotka haluaisin esitellä herra Gibrilille. Libyassa on joukkoja ja voimia, jotka ovat puuttuneet asioihin. Onko heillä mitään mahdollisuuksia saada sinne nyt valtaan demokraattisia voimia? Minulla on omat käsitykseni. kun ajatellaan näitä voimia, jotka Libyassa nyt ovat, niin en ole aivan vakuuttunut, että he ovat siellä demokratian puolesta taistelemassa. Jos todellakin olisi kyse demokratian puolustamisesta, jos se olisi syynä, niin, niin sinne olisi menty jo aikoja sitten ennen kansannousuakin. Ta- Mutta nythän kävi niin, että kansannousuun asti suosittiin Gaddafia. Oli tietenkin sopi monelle johtajalle Euroopassakin, että hän oli vallassa. Siis miten saada aikaan demokratia, miten Gaddafi saadaan lähtemään maasta – hyvä näin, mutta toisaalta samalla meidän pitäisi ehkä miettiä, teidänkin pitäisi nyt miettiä, mikä on lipinalaisten todellinen tahto saada aikaan demokratiaa. En olekaan väitä sitä, ettei ole oikeutta välin tulee, jos on kyse naapurimaasta, jos nähdään, että naapurimaan kansalaisia murhataan ja silloin joudutaan puuttumaan asioiden kulkuun. Mutta mihin suuntaan tässä oikein asioita ajetaan? Nyt nähdään, että yhä enemmän ihmisiä kuolee. Nämä joukkomurhat vain jatkuvat. Tämä on ikään kuin samanlainen tilanne kuin Afganistan ja Irakissa. Meillä täytyy olla selkeä viesti. Kiitoksia, Haji Gorgis. Kovacev, kolme minuuttia pyydän. Thank you, Mr. Chairman. Thank you very much. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset eh, tohtori Gibril, että olette täällä tänään ja kiitokset eh, eh, tästä tilanteen päivityksestä. Tehän kerroitte, että suurin osa arabeista tukee Libyan kansan vaatimuksia ja olisi kiintoisaa kuulla, että mitkä ovat viimeisimmät kehitykset nyt Arabiliitossa ja Afrikan unionissa poliittisen ratkaisun löytämiseksi. Uskotteko, että nämä kaksi organisaatiota voisivat jotenkin rakentavalla tavalla edistää ratkaisun löytymistä Libyen kriisiin? Ja sitten haluaisin tietää, että onko teidän väliaikainen neuvostonne eh, ollut yhteyksissä Kanadan hallituksen edustajiin ja sitten vallankumouksen alusta hän on nähty, että hallituksen joukot ovat vaihtaneet puolta ja liittyneet vallankumouksillisiin. Eli odotatteko, että tällaista leirin vaihtoa tulee tapahtumaan vielä lähitulevaisuudessa, koska emme ole kuulleet tällaisesta nyt ihan viime aikoina toisin kuin alussa. Ja sitten äh, Van Ordenin kysymyksestä vielä, eli onko siirtymävain kansallisneuvosto yhteydessä myös libyalaisiin ulkomailla? Ja oletteko yhteydessä entiseen mon, ö, äh, ö, äh, kuningasperheen jälkeläisiin, kun luotte demokraattista Libyaa ja sitten kun minä olen Bulgarista kotoisin, niin en voi olla kysymättä että odotatteko vähän lisätietoja vielä siitä, että mitä tapahtuu näille bulgarialaisille sairaanhoitajille ja palestinalaiselle lääkärille, kun muutama vuosi sitten näitä sairaanhoitajia syytettiin siitä, että olivat tartuttaneet satoja libyalaisia lapsia ja tämähän oli iso poliittinen ongelma ei pelkästään Libyalle ja Bulgarialle, vaan myös koko Euroopan unionille, niin että ehkä äh, voitaisiin saada nyt vähän uutta tietoa, kun Libon äh, siirtymävaiheessa demokratiaa kohti. Eli ehkä saamme nyt sitten vihdoin tietää, että mitä oikeastaan tapahtui. Ehkä saisimme tästä vähän taustatietoa. Grazie, onorevole Kovacev. Eh, la parola. Kiitoksia. Edustaja Tänne, kolme minuuttia. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja Lämmin. Tervetuloa toivotus ECR-ryhmän puolesta puheenjohtaja Sibrel. Olen iloinen tänään urheudestanne tai niiden nuorten puolesta. He ovat nyt elämänsä uhranneet, kun tämä psykopaattinen tyranni on lähdössä ehkä pojatkin. Ensinnäkin miksi Algeria auttaa Gaddafin, että sinne voi palkkaa sotilaita tulla? Ilmeisesti se on ainoa arabimaa naapurustossa, joka on aktiivisesti auttamassa Tripolia. Sain vakuutuksen jo Al-Qaidan osallistumisesta. Siellä oli tällainen ohimenevä väliintulo, mutta kai se on nyt kadonnut. Jos ajatellaan se, että kansainvälinen yhteisö on nyt hyvin aikaisessa vaiheessa pyrkimässä siihen suuntaan, että Gaddafi saadaan kansainvälisen rikostomistuimeen, joka on ajettu nurkkaan, menee minne tahansa, niin hän on kuitenkin etsintä kuulutettu. Kuka sitten sotilaita ja maasta, jos ei heitä maasta saada pois, heidät lynkataan? Onko olemassa toista rintamaa edes olemassa, jossa on berberit ovat johdossa, onko kun Ranska saanut, Ranska saanut toimitettua aseita. Ja lopuksi, kuka rahoittaa Afrikan unionia myös Galafin jälkeen? Tekö teidän hallituksenne myös Gaddafin kesällä kaudella. Kiitoksia edustaja Tannok. Puheenjohtaja Gibril, jos sopii, niin yhdeksän minuuttia. Why not eight or ten? <laughs> Miksi sitä kahdeksan tai kymmenen? Koska Kolme kertaa kolme, eli sama aika teille kuin heillekin. Okay, I'll try to be very brief, you know. Yritän olla lyhyt sanainen niille kansainvälisen yhteisön maille, jotka e, olivat, tulivat 1973 päätöslunnan pohjalta Libyaan, niin kukaan ei maailmassa väitä, että he tulivat sinne demokratian takia. E, ne vaan kysymys siitä, mitä päätöslausumassa sanotaan. Siinä tarkoitus, se intervention tarkoitus oli pelastaa ihmishenkiä, koska siellä oli tappaminen päällä ja sitä on jatkunut, oli jatkunut kuukauden verran ja interventio sitten tapahtui 19. maaliskuuta. Se on kuukaus sen jälkeen, kun ihmisiä oli tapettu kuukauden ja kaksi päivää. Näin ollen kukaan ei voi väittää, etteivät, että nämä maat olisivat tulleet pelastamaan demokratiaa yksinkertaisesti siitä syystä, koska demokratian pitää, demokratia ei voi, e, e, demokratian täytyy syntyä, sitä ei voida tuoda tai viedä. No, ellei demokratia ole mukana ihmisten kulttuurissa ja mielissä, niin uskon, että jos me tuomme me puolue ja hallinto ja maa, vaalimallin ulko, ellei meillä ole aineesta demokratialle, niin, me, niin se, se tulee epäonnistumaan. Me tarvitsemme demokraattisia instituutioita. Olen siis samaa mieltä siitä, että tämä interventio ei ollut demokratian takia. Kukaan niistä väitäkään. Mutta olen, väitän niin ikään, että, että 2006 äh, vuodesta lähtien on äh, kansainvälinen yhteisö ei voi vaan katsoa vieressä kansanmurhan tapahtuvan ja katsoa tumput suorassa. Tämä ei ole mahdollista. Me, tämän päivän internet ja, ja globalisaatio pakottaa meidät siihen, että me toimimme sen mukaan, mitä me tiedämme, mitä me näemme omien silmiemme edessä, koska muussa tapauksessa äh, äh, me olemme ristiriidassa omien periaatteidemme kanssa. Että me sanomme toista, että teemme toista. Jopa ne, ma- ne maat, jotka eivät joilla ei ole sotilaallista osaa tässä kampanjassa, ne, he tekevät, he tekevät oman osuutensa omilla keinoillaan siitä lähtien, että tämä on tragedia, joka täytyy pysäyttää. Arabiliika ja Afrikan unioni oli tiekartta, esiteltiin Afrikan unionin tasolla, mutta siinä ehdotettiin vain tulitaukoon ja neuvotteluihin eri osapuolten kesken, jotta poliittinen ratkaisu löytyisi, mutta mitään leimaa tässä ei ollut. Siinä ei kehotettu eh, eh, ohuttu mistään tietyissä tavoitteissa näiden neuvotteluiden. Tämä tarkoittaa sitä, että siinä ei kehotettu hallinnon muuttamiseen, siinä kehotettiin vain uudistamaan hallinto. Siinä kehotettiin oikeastaan kosmettisiin muutoksiin Gaddafin hallinnossa, siksi eh, siitä ei edes keskusteltu meillä Livuossa. Sitten nämä poik- tämä, odotanko, että, että että Gaddafi menettää väkeä, niin sitähän tapahtuu koko päivän, e, että perä, osa on sotilaita, osa on toisen keskitason virkamiehiä, mutta sanoisin, että näistä loikkareista, joita olemme olettaneet, osa näistä on hallinnon tekemiä ja he, he, näiden äänestäjien on tarkoitus soluttautua opposition joukkoon ja sitä raportoida Gaddafin hallinnolle, mitä on tekeillä. Entäs kuninkaan pojanpoika, onko hänellä mitään poliittista roolia? Kuka, kukaan ei sulje sitä pois, koska muussa tapauksessa se olisi toinen juttu Gaddafin hallinnolta, että, tämä, että sulitaan tuo pois ja tämä pois. Bulgarian, äh, bulgarilaisten sairaanhoitajien osalta, jos me me, sen jälkeen kun tämä koko juttu on ohi, niin uskon, että mikä tahansa vahinko, jota on tehty oikeudelle tai epäoikeudenmukaisuus, mitä on tehty, niin on oikeus ottaa tämä juttu uudelleen esille. Se on, se on jokaisen oikeus. Minun mielestäni tässä on äh, liian, liian, liian moni asia on pantu yöhön, mutta uskon, että, että uudessa oikeudellisessa tilanteessa kaikki tällaiset jutut täytyy tutkia uudelleen. Miksi Algeria auttaa, algerialaiset auttavat äh, Gaddafia? Toivoakseni meidän algerialaiset äh, veljemme ja taas toisaalta hallinto, koska erotaan kyllä hallinnon ja kansan toisistaan. Toivottavasti siellä kuunnellaan järjen ääntä. Ja siellä pitäisi pohtia vain yhtä asiaa, nimittäin se, että historiaa Kansa on aina kirjoittanut historian, eikä hallitsijat. Me olemme olemme Algerian, 50-luvulla äh, olimme Algerian vallankumouksen takana ja siinä äh, vedottiin, äh, siinä annettiin taloudellista tukea, siinä osa, osallistuimme, osallistuimme taistelukamppailuun Algerian maaperällä ja vuodatimme verta tätä siirtymävaltaa vastaan. Ja toivonkin, että, että järjen ääni voittaa. No, siellä on omat syynsä ehkäpä, että sitten tämä berberirakenne, äh, ber, äh, berberit etelässä pelkäävät, että tämä vallankumous aalto äh, leviää Marokonkin puolella siellä on vissejä uudistusliikkeitä, tekeillä, jotta vallankumous ei saavuttaisi sitä maasta. No, tämähän tapahtui Tunisiassa, Egyptissä ja Libyassa. Se on päällä ainoa maa, joka jäljellä on Algeria. No, ehkäpä Libyan onnistuminen voisi olla malli myös muille maille. Kansallinen rikostuomioistuin ja sen päätös, että se on ajanut oikeastaan Gaddafin ahtaalle ehkä – mutta tässä on, on, tässä on ollut neljä kuukautta aikaa. Hänellä oli mahdollisuus tehdä valintaansa edelleenkin. Tämän päätöksenkin jälkeen on liian monia mahdollisuuksia lopettaa tämä verenvuoto ja, ja pelastaa oman kansansa ihmisten henki. Mutta sanoisin, että tämä on Gaddafin oma päätös, ei kenenkään muun päätös. Hänellä, hänellä on, hän voi lopettaa tämän verenvuodotuksen välittömästi kuka rahoittaisi Afrikan unionin unionia Gaddafin jälkeen. No, Afrikan yhte, yhteisjärjestö, joka perustettiin 1963 paljon ennen kuin Gaddafi tuli valtaan vuonna 1969. Ja, ja se pysyi pystyssä ja se toi, pysyi pystyssä ja pärjäsi aivan hyvin ennen Gaddafiakin. No jos ei, tietyn organisaation rahoitus on riippuvainen vain yhdestä jäsenestä, niin sanoisin, että silloin tämä organisaatio on todella pulassa. Kiitos. Grazie Presidente Gibril, non solo è stato nei nove minuti ma ne ha risparmiato... No, tässä pari minuuttia säästettiin teidän ansiostanne. Edustaja Lösing, kolme minuuttia. Ja, vielen Dank paljon kiitoksia. Tässä esitettiin nyt paljon kysymyksiä, jotka koskevat tätä siirtymävaihetta. Ja minä haluaisin esittää pari kysymystä nyt sitten vähän pitemmälläkin aikavälillä. Erityisesti siitä, että mitä oikein kaavalette talouteen. Siis tähän saakkahan Libyan öljy, öljy on selvitetty tietyn erityisen Ähm, prosessin mukaisesti, jossa mm, joka ei ole ollut kovinkaan tasapuolinen. Aiotteko muuttaa tätä prosessia vai onko näin tapahtunut? Ensimmäiset äh, öljytoimituksethan ovat jo tapahtuneet nyt siirtymävaiheen kansallisen neuvoston alaisuudessa ja aiotteko jatkaa energiasektorin yksityistämistä nyt enemmän kuin aikaisemmin ja sitten äh, olette äh, ottanut tässä esille Afrikan liiton ja Afrikan unionin ja Libyallahan on myöskin merkitystä koko tämän Afrikan talousarkkitehtuurin rakentamisessa, eli esimerkiksi va- valuutta, äh, unioni ja Afrikan keskuspankki ja niin edelleen, niin aiotteko säilyttää tämän roolin vai kuinka te oikein kuvittelette äh, tämän roolin toteutuvan tulevaisuudessa? Ja sitten yksi henkilökohtainen kysymys sen jälkeen, kun tämä konflikti päättyy, niin oletteko te sitten käytössä mahdollisesti uuden hallituksen leivissä? Grazie. Kiitos. Edustaja Lösing, edustaja Duff. Kolme minuuttia. Mr. Um, um, um, Jibril, it's, um, I have to... Kiitoksia, herra Jibril on tunnustettava, että, että te kovin toivekkaalta vaikuta, kun ajatellaan, että saataisiin aikaan neuvoteltu tulos. Minä arvostan totta kai kovasti, kuten kaikki muutkin teidän rauhanomaisia aikomuksianne, mutta sanoisin kyllä nyt aivan suoraan teille, mitä muuta sotilastointa tarvitaan vielä, jotta Gaddaf saataisiin kumoon? Mitä vielä lisää? Tai mitä pitäisi toisin tehdä teidän mielestänne? Mitä NATOlta vielä tarvitaan lisää? Ja sitten yksityiskohtaisempi ja ehkä yksinkertaisempikin kysymys. Rahoituslähteistä kysyisin kansallisen neuvoston osalta. Onko teillä tähän mennessä ollut mahdollisuus käyttää kansainvälisiä varoja, jotka toistaiseksi on jäädytetty ja kuuluvat Gaddafin perheelle? Kiitos. Grazie. Kiitos. Edustaja Duff. Edustaja Flotre, kolme minuuttia pyydän. Oui, bonjour, je voudrais vous poser euh, deux questions qui sont euh, plus... Pari kysymystä, jotka eivät ole kovinkaan miellyttäviä, koska ensimmäinen koskee näitä ihmisoikeusloukkauksia, joita on kirjattu ihan viime aikoina, ja tämä ei ole suinkaan ensimmäinen kerta. Human Rights Watch on näistä raportoinut, eli mitä siellä kapinalliset tekevät Kuinka te reagoitte näihin tapauksiin ja näihin raportteihin? Ovatko nämä mielestänne tällaisia äh, sivuvaikutuksia konfliktista vai aiotteko jotenkin auktoriteetin roolissa kantaa tästä vastuuta, koska edistätte demokraattista oikeusvaltiota ja ähm, koska teillä on tietyt mekanismit siellä, niin tunnetteko jotain vastuuta näistä dokumentoiduista ihmisoikeusloukkauksista. Toinen kysymys. Niin minä olin aika hämmästynyt nähdessäni, että miten te kiireellisesti solmitte maahanmuuttosopimuksen Italian kanssa. Olisin ehkä mieluummin nähnyt vetoomuksen Euroopan unionin valtioiden suuntaan niin, että autettaisiin näitä miljoonia ihmisiä, jotka, tuhansia ihmisiä, jotka pakenevat sieltä nyt Tunisiaan, Chadiin, Nigeriin ja Egyptiin. Te solmitte tämän sopimuksen ehkä siksi, että jos ajatellaan tätä maata, josta teillä on nyt vastuu, niin että olette valmis ottamaan vastaan sinne ihmisiä sitten palautettavaksi, mutta kuinka aiotte sitten huolehtia heidän oikeuksiensa täyttymisestä siellä – Eli mikä oli tässä oikein taustalla, kun solmitte tällaisen sopimuksen? Kiitoksia edustaja flutre Ja aivan lopuksi saatte koko ajan käyttöön, herra puheenjohtaja. Okay, uh, regarding the issue of private... No, yksityistämisestä, öljyhtiöiden yksityistämisestä, Libyan kanssa siitä päättäköön, en minä sitä päätä. Pitäkää nyt mielessä, että on kyse siirtymävaiheen elimestä. Ei, me voi tehdä päätöksiä tulevan hallituksen puolesta. Emme voi tehdä päätöksiä vielä niiden osalta, minkä tyyppisiä valintoja tehdään, minkälainen taloutemme tulee olemaan, minkälaista strategiaa noudatetaan sen kehittämisessä. Tämä päätöksenteko jää kansalle. Tämä foorumi on vain tiettyä tarkoitusta varten. Emme voi strategiasta ruveta päättämään, vaan kansa päättää siitä. Jos ajatellaan Libyan roolia Afrikan mantereella, niin varmasti se jatkuu entisenlaisena. Maantiedettä ei voi muuttaa. Kun ajatellaan suhdetta Libyan, Afrikan ja Euroopan kesken, meillä on strateginen asema. Meillä varmasti on jatkossakin tärkeä osa siinä yhteydessä. Tämä henkilökohtaisempi kysymys siitä, olenko minä käytettävissä tämän konfliktin päätyttyä. En, minä olen jo luvannut, että en aio olla missään virallisessa roolissa tämän koettelmuksen jälkeen. Minä olen siihen sitoutunut. Se on lupaus, jonka olen tehnyt ja aion pitää kiinni lupauksestani. Mitä sitten vielä tarvittaisiin sotilaallisesti, jotta selvittäisin tästä koettelemuksesta? No ensinnäkin minä sanoisin, että en minä ole pessimisti, kunhan vain Libyan kansa päättäväisesti taistelee oikeutettujen oikeuksien puolesta, niin uskon, että kyse on vain ajasta. Onnistuuko se vastarinnan sotilastoimin tai poliittisin keinoin, kuinka paljon siihen menee, ei sillä ole mitään merkitystä. Nyt merkitystä on sillä, että kansa on tehnyt oman valintansa ja menneisyyteen ei voida palata. Libya, uusi Libya on nostamassa päätään. Mitä Natolta vielä voidaan vaatia? Minä puhuisin paremminkin kansainvälisestä yhteisöstä. Tässä on muitakin maita mukana kampanjassa. NATO toki sitä vetää, mutta siellä on muitakin maita mukana suojelemassa siviilejä. Mitä heiltä sitten vielä vaaditaan? Jos siviili edelleen tapetaan jatkuvasti myös siellä esimerkiksi telotetaan ihmisiä, emme me halua muiden taistelua meidän sotamme tietenkään, mutta haluamme, että ihmiset kaikkialla maailmalla – ymmärtävät, mitkä ovat meidän oikeutetut vaatimuksemme ja auttaisivat meitä saavuttamaan nämä oikeudet taloudellisesti, poliittisesti, kaikin keinoin. Mutta NATO tekee oman osansa päätöslauselman nojalla. Me teemme kaikkemme siellä paikan päällä poliittisinkin keinoin, kaikin keinoin, mitä vain käytöstämme on. Tämä väline on vain tavoitteen saavuttamista varten eli, eli saada demokraattinen Libya. Rahoituslähteet kansallisneuvoston takana ei ole sellaisia olemassa. Tämä kansallinen neuvosto on hyvin hankalassa tilanteessa rahoituksen kannalta, mitä löytyi Libyan pankeista, 300 000 Libyan siis jotain 400 dinaria löytyi ja siitä ei riittänyt pitkälle. Lääkkeitä tarvittaisiin. Me tarvitsisimme 500 miljoonaa dollaria pelkästään lääkkeitä varten tulevina kuukausina. Ruoasta on pulaa. varmasti Ramadan kuukauden aikana se myös muuttuu, kun kulutus kasvaa. Me tarvitsemme vaatteita, perushyödykkeitä siis. Kyse oikeastaan kuukaudesta ja puolesta tuosta kuukaudesta, kun koulut uudelleen avaavat, avaavat, mutta meillä ei ole kuin ehkä puolesta miljoonalle koululaiselle tilat. Siksi toivoisin, että olisi muita rahoituslähtöistä lähteitä käytössämme kansallisessa neuvostossa. Ehkäpä elinkeinoelämä, muualla asuvat libyalaiset voisivat auttaa, mutta rahaa on loppumassa, koska Libyan varat on jäädytetty kansainvälisissä pankeissa Aasiassa ja Euroopassa. Me emme pääse käsiksi noihin varoihin, että voisimme tyydyttää kansalaisten jokapäiväiset tarpeet. Ihmisoikeusloukkauksista sitten niitä on joitakin tapahtumia ollut. Vallankumouksen ensipäivinä ne ovat oikeita. Tutkinta on käynnissä sen selvittämiseksi, kuka on vastuussa niistä. Minä vakuutan teille, että jos jotain, jotakuta syytetään, niin hänet tuodaan oikeuden eteen myös. Jos kerran me ajamme ihmisoikeuksia ja demokratia meidän täytyy olla uskottavia omissa toimissamme. Entäpä sitten, että Italian kanssa olisi laadittu sopimus? Oletteko paperin edes nähneet? Siis kysyn, oletteko nähnyt tämän paperin? Okay, I wish you see it before. Olisi hyvä nähdä ennen kuin kysyy. Ensinnäkin ei se mikään sopimus oli. Se on muistio, yhteisymmärryskirja. Että ei ollut mitään sopimusta laittomasta maahanmuutosta Siinä puhuttiin nimenomaan laittomasta maahanmuutosta kansainvälisen oikeuden ja ihmisoikeusperiaatteiden pohjalta, mutta mitään lupauksia ja sitoumuksia ei tehty. Se on vain yhteisymmärrys pöytäkirja, ei mikään sopimus. Kansallinen neuvosto ei voi laatia minkälaisia sopimuksia, yleissopimuksia. On kyse vain yhteisopimuspöytäkirjasta, yhteisymmärryspöytäkirjasta, että tämä tuli nyt selväksi. Bene. Eh... No niin, kiitoksia puheenjohtaja Gibrillille. Tämä oli erittäin mielenkiintoinen ja hyödyllinen tapaaminen. Me toivomme, että voisimme tavata teitä toistamiseenkin myöhemmin, kun teidän maanne on rauhoittunut ja päässyt demokratian tielle, kuten me toivomme kaikki. Me päätämme kokouksemme tähän. Jatkamme elokuun lopussa. Hyviä lomia kaikille ja myös teknorakenteelle, joka aina on täällä läsnä. Aina läsnä kaik, kaikki ne olemuksineen. Kiitoksia. Uh, there will be another situation after uh, <laughs> the civil war with the European